Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good evening. Hyvää iltapäivää tai hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Voimmeko aloittaa ylimääräisen regivalikunnan kokouksen? Kiitos. Avaan kokouksen ja aloitamme hyväksymällä esityslistan. Se on hyvin lyhyt. Kyseessähän on ylimääräinen kokous. Onko ehdotuksia, kommentteja esityslistaan liittyen? Ei ole. Se on siis hyväksytty. Minulla ei ole ilmoituksia tälle päivälle. Ja voimme siirtyä suoraan itse päivän asiaan, keskustelu herra Valdis Dombrovskisin kanssa. Hän on Euroopan komission varapuheenjohtaja ja hän vastaa eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta. Keskustelemme siis komission ehdotuksesta rakenneuudistusten tukioman perustamisesta 2017-2020. Joulukuussa 2015 komissio lähetti ehdotuksen asetukseksi, jolla perustettaisiin ra- tuki, rakenneuudistusten tukiohjelma vuonna 2020 aikomus tuolla ohjelmalla on auttaa jäsenvaltioita valmistautumaan ja panemaan täytäntöön institutionaalisia ja rakenneuudistuksia mukaan lukien unionin varojen tehokkaaseen käyttöön. Sillä pyritään edistämään työllisyyttä ja kasvua, tukea annetaan jäsenvaltion pyynnöstä. Ja tähän liittyy sitten maakohtaisia suosituksia ne liittyvät Euroopan talouden ohjausjaksoon, ohjausjaksoon ja uudistukset, äh, jotka liittyvät tuonne rahoitusta kesäviin ja saavutin taloudellisten nopeutusohjelmien täytäntöpanoon liittyvät tähän myös. Artikla 175 ja 197 ovat perussopimuksen osalta tässä pohjalla. Ja tämä liittyy yhteisiä asetuksia koskevan asetukseen. On ehdotettu, että monivuotinen ohjelmabudjetti 142,8 miljoonaa euroa otetaan pois teknisen avun budjetista. Ja että sitä annetaan muista kohesiorahaston käyttöön. Ja tästä tärkeästä asiasta on keskusteltu, että kenen kompetenssi se kuuluu, mutta 4.5.2016 puheenjohtajakokouksessa päätettiin miten nämä vastuut jaettaisiin valiokuntien välillä. Regi vahvistettiin johtavaksi valiokunnaksi Ekon laatiin lausunnon järjestyksen mukaan. Budjetti- ja työllisyysvaliokunnat laativat lausunnon niin sanottuun sääntö 53 mukaan. Kult- ja Pesh-valiokunnat laativat tavanomaiset lausunnot järjestyksen mukaan. Työmme voimme nyt siis alkaa. Ja tämä päivän ylimääräinen kokous järjestetään, jotta komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis voi esitellä ehdotukset valiokunnalle ja valmistelijoille, tai siis äh, heidän valiokunnilleen. Nyt esittelijät ovat täällä paikalla. Päätimme, että tähän otetaan herra Kreol, herra Van Nistelrooy Kreol esittelijöiksi. Ja sitten varjostajat ovat myös paikalla täällä. Ja muiden valiokuntien valmistelijat työllisyysvaliokunnasta herra Sogor. Onko oikea ääntämys? No, tarpeeksi tai lähellä. Kiitos. Budjettivaliokunnasta valmistelija on Jan Olbrist. Hän on paikalla. Tervetuloa. Valitettavasti Ekonin valmistelija ei ole vielä nimitetty, mutta tämä tehdään kuun loppuun mennessä, ehkäpä ensi viikolla. Toivotaan tämän kuun loppuun mennessä. Annan nyt puheenvuoron varapuheenjohtaja Valdis Broskisille. Hän pitää estyksensä. Sitten annan puheenvuoron jäsenille, jotka ovat esittää kommentteja ja kysymyksiä. Ensin esittelijät, sitten muiden valiokuntien valmistelijat ja varjostelijat. Herra Dombrovskis, olkaa hyvä. So, uh, Madam Chair, Honorable Member. Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet. Ensinnäkin haluan kiittää tästä kutsusta tulla keskustelemaan rakenneuudistusten tukiohjelmasta kanssanne. Viime viikolla Euroopan komissio hiljattain hyväksyi maakohtaiset suositukset eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, eli suositukset, joilla pannaan täytäntöön rakenne uudistuksia jäsenvaltioiden talouksien modernisoimiseksi, kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja investointien rohkaisemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi ja mm, sekä jäsenvaltioiden välistä ja sisäistä yhtenemistä, yhtenemisen edistämiseksi, edistämiseksi tiedämme koko kokemuksesta, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat jo panneet täytäntöön rakenneuudistuksia, Espanja, Portugali ja muut, ja myöskin ne Baltian valtiot, Itämeren valtiot ovat lähteneet vahvan kasvun tielle. Ja tämä muuntuu uusiksi työpaikoiksi, vähemmäksi köyhyydeksi ja vähemmäksi sosiaaliseksi ö, syrjäytymiseksi. Uudistusten täytäntöönpano ei kuitenkaan keskimääräisesti ole tyydyttävällä tasolla. Tämänhetkinen arviomme on, että jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön rajallisesta keskimääräiseen määrään mm, uudistuksia, jotka liittyvät maakohtaisiin suosituksiin ja rakenneuudistuksiin. Me selkeästi tunnustamme sen seikan, että uudistusten täytäntöönpano vaatii poliittista rohkeutta puuttua valtaa pitävien intresseihin ja jotkut tuovat mukanaan, mukanaan budjetti kuluja ja jotkut voivat olla teknisesti monimutkaisia. Ja hyvin usein mailla on edessään haasteita, jotka liittyvät hallinnollisiin ja, hallinnolliseen ja institutionaaliseen kapasiteettiin. Lainsäädäntö ei riitä. Tärkeää on, että täytäntöönpano on tehokasta ja tämä on usein se vaikein osuus. Joten, jotta voitaisiin tukea tällaisia maita, komissio on lähtenyt proaktiivisen toiminnan tielle ja viime vuonna käynnistimme rakenneuudistusten tukiosaston ja he laativat tällaisen nimenomaisen välineen, jolla rakenneuudistuksia voidaan tukea, eli tämän tukiohjelman. Ja sen tarkoituksena on vahvistaa jäsenvaltioiden kapasiteettia panna täytäntöön uudistuksia nimenomaan taloudenhallinnan prosesseissa ja erityisesti maakohtaisten suositusten osalta ja makrotaloudellisten mukauttamisohjelmien osalta. Silloin kun EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta on kysymys tai muiden kasvua lisäävien uudistusten täytäntöönpano on kyseessä sellaisten, täytön, se, sellaisten oh, toimien, jotka ovat linjassa EUn politiikojen kanssa. Ja tällä ohjelmalla pyritään myöskin rohkaisemaan ja tehostamaan EU-rahastojen eh, käytön tehokkuutta, erityisesti EUn eh, rakenne- ja investointirahastojen käyttöä. Ja se on avoin kaikille 28 jäsenvaltioille. Politiikan alojen kirjo, jotka, joka, jotka ovat tukikelpoisia, on hyvin laaja lähdetään liikkeelle eh, tehokkaista ja palvelusuuntautuneista eh, palveluista ja tulojenhallinnasta ja työmarkkinapolitiikasta ja sosiaalipolitiikasta aina sitten eh, kasvupolitiikkoihin liiketoimintaympäristössä ja alakohtaisiin rahoituspolitiikkaan ja rahoituksen saatavuuteen. Tukea annetaan suoraan komission palveluista taikka ulkoisten toimijoiden taholta, jotka sijaitsevat eri jäsenvaltioissa, tai sitten kansainvälisten erityisorganisaatioiden, erikoistuneiden organisaatioiden taholta. Ja tässä tarjotaan käytännön tukea ruohonjuuritasolla paikan päällä. Ja komissio käynnistää tuki toimenpiteet läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, kyseisten jäsenvaltioiden kanssa perustuen alkuperäisen pyyntöön ja tämän analyysiin ja tuesta sovitaan jäsenvaltioiden ja, jäsenvaltion ja komission välillä niin, että jäsenvaltio ottaa omakseen tämän tuen ja sen käyttämiseen. On aivan selvää, että päällekkäisyys ja rahoituksen päälle, ponnistusten ja rahoitusten päällekkäisyyttä täytyy välttää. Me tuemme rakenneuudistusten, tai me toimimme rakenneuudistusten tukiohjelman puitteissa siten, että se on luonteeltaan muita EU-ohjelmia täydentävää. Ja tietenkin monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ja teknisen tuen ja muiden muiden rahastoista rahoitettavien toimien puitteissa. Eli tällä hetkellä rakenneuudistusten tukiohjelma rahoittaa 142,8 miljoonan euron edestä neljävuotiskaudella, eli 2017-2050. Tämä on siis kokonaisuus, kokonaissumma. Ja tästä osa tulee teknillis- tekniset, tämä tulee osittain teknisen tuen rahoista ja maaseudun kehittämisrahastosta. Eli tämä ei muuta rahoituskehystä millään tavalla. Ja on tärkeää korostaa, että kansalliset jäsenvaltioiden kirjekuoret pitää sisällä myös teknisen tuen resurssit, joita kullekin jäsenvaltiolle on tarjolla toimintaohjelmien puitteissa kohesiopolitiikan rahaston ja maaseudun kehittämisrahaston kautta pysyvät muuttumattomana. Eli kansallisia kirjekuoria ei muuteta, niihin ei kosketa. Ja tässä suhteessa voin vahvistaa, että komission yksiköt ovat käynnistäneet tämän tukiohjelman ottaen huomioon myöskin teknisen tuen panot toimien välttämättömyyden kohesiopolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa. Muistuttaisin myös, että 2014-2020 kaudella on ollut saatavilla lähes 400 miljoonaa euroa enemmän teknisen tuen rahoja kuin aikaisemmin. Ja jos verrataan lukuja aikaisempaan ohjelmointikauteen, siis tämä oli kaikki vertailua edelliseen kauteen, eli 400 miljoonaa kasvua keskitettyyn tekniseen tukeen on tullut lisää. Ja sitten uudelle, varojen uudelleen ohjaamiseen ja käyttöön osoitetaan enemmän teknisen tuen rahoja verrattuna aikaisempaan ohjelmointikauteen. Tietenkin budjettiviranomaiset tutkivat komission esittämän budjetin ja vuosittaiset allokaatiot tälle uudelle tukiohjelmalle. Jäsenvaltiot voivat siirtää varat, varoja halutessaan, äh, halutessaan teknisen tuen varoja tähän rakenneuudiston tukiohjelmaan ja tehdä teknisen tuen sopimuksia omasta puolestaan. EAKRn asetuksen uudelleen tarkastelua tarvitaan tässä yhteydessä myös. Toivottavasti voimme sopia siitä tai ymmärtää, saavuttaa yhteen, yhteisymmärryksen siitä, että tästä uudesta tukiohjelmasta tulee keskeinen tekijä toimien täytäntöön panon tehostamisessa ja että se tulee edistämään jäsenvaltioiden välistä konvergenssia. Luotan, että annatte tukenne tälle tukiohjelmalle ja edistätte lainsäädäntöprosesseja vauhdikkaasti niin, että jäsenvaltiot voivat hyötyä tästä tukiohjelmasta jo 2017 vuoden tammikuusta lähtien, kuten ehdotuksessa on kaavailtu. Ja komissio tietenkin on valmis auttamaan teitä tässä työssänne ja tarjoamaan teille kaikki tarvittavat tiedot ja kiitoksia paljon vielä ja odotan teidän kommenttejanne. Thank you. Thank you, Commissioner. Now I... Kiitos, herra puheenjohtaja. Nyt sitten esittelijät saavat puheenvuoron. Kumpi aloittaa? Much. We will... Kiitos. Aivan niin kuin aiemminkin. Esittelijänä tässä yleisessä asetuksessa työskentelemme tiiminä. Ensin sanoisin, että me olemme halukkaita vastaamaan riittävällä tavalla komission ehdotukseen. Toivomme. Ja te puhuitte toivosta sen suhteen, että voisimme tukea hanketta, tätä ehdotusta. Tärkeintähän tässä on, että pääsemme nopeasti eteenpäin suunnittelemme asiat hyvin, aivan niin kuin jo valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti, yhteistyö merkitsee sitä, että kaikki toimet parlamentissa on saatava samaan linjaan. Tämä kokous erityisesti on hyödyllinen, kun saamme nyt ensikäden tietoa tästä vaiheesta. Olemme tyytyväisiä siitä, että budjettivaliokunta on jo esittelijänsä nimittänyt työllisyysvaliokunta niin ikään on edustettuna täällä tässä ensimmäisessä näkemysten vaihdossa. Ja muut valiokunnat, kulttuuri ja kalastus, niin ikään ovat nimittäneet omat lausunnon valmistelijansa. Talous- ja valiokunnalla on erityinen rooli säännön 54 mukaisesti valmistelija ei ole vielä nimitetty, mutta varmaankin sielläkin on halukkuutta tukea ehdotustanne. Hyvin pian voimme käynnistää työn todenteolla. No kun katsomme suunnittelua, josta eilen keskustelimme, olemme valmiita ähm, jo ennen kesää tuottamaan mietintöluonnoksen niin, että sitten käännöksetkin saadaan jo ennen 15 heinäkuuta tehdyksi. Ja mietintöluonnosta voitaisiin näin käsitellä sitten yhteistyön avulla 8. päivä syyskuuta. Tarkistusten määräaika on heti seuraavalla viikolla 14. syyskuuta sitten tarkistuksia käsittelemme 11. lokakuuta kokouksessamme ja Regi-valiokunnan äänestys on ohjelmassa marraskuussa. Yhteistyö talous- ja raha valiokunnan kanssa vaatii vahvaa yhteistyötä. Toivomme, että ennen vuoden vaihdetta vielä päästäisiin täysistuntokäsittelyyn. Tämä on siis suunnitelma. Jos muut valiokunnat ovat valmiita ponnistelemaan niin kuin mekin, niin kyllä tämä varmasti onnistuu, niin kuin tekin toivoitte. Parlamentin kommentit voidaan huomioida. Me olemme yksi lainsäätäjistä ja asetukset on tällä tavalla hyväksyttävä. Näin kaikki näkökulmat voidaan huomioida. Ja tämän vuoden aikana vielä asia saadaan päätetyksi. Vielä yksi kommentti. Toisaalta kyseessä on iso rahasumma, toisaalta taas ei niinkään suuri. Kun ajatellaan tätä tehtävää ja siihen käytettävää rahaa, joka otettaisiin teknisen tuen budjetista, rakenne- ja investointirahastoista, kysymys voisikin syntyä siitä, voisitteko antaa tietoja varojen saatavuudesta. Se ei vaikuta kokonaiskehykseen. Kyse on prioriteeteista ja siirroista. teidän salkkuunne kuuluvissa asioissa. Voisitteko hieman käsitellä niitä vaikutuksia, joita aluepolitiikkaan tällä on? Jos vaikutuksia ei, ei muualla ole, niin tilanne on helpompi. Mutta en ole nähnyt tällaisista vaikutuksista minkäänlaista raporttia. Onko tämä vain ikään kuin sopimus eri pääosastojen välillä vai onko tähän todella perehdytty? Onko tämä rahasumma koko kautta varten? Onko tämä siis koko kaudelle varattu summa vai puututaanko tähän sitten vuosi vuodelta? Onko teidän henkilökunnassa on tehty jonkinlaisia uudelleenjärjestelyjä. Miten tämä sitten toimisi? Onko tarkoitus toimia niin, että saadaan jäsenvaltiolta maksusitoumuksia? Ne, jotka tarvitsevat tätä eniten, eivät todennäköisesti pyytää edes esitä. Onko tämä ikään kuin vapaaehtoisella pohjalla, suosituksiin perustuvaa vai miten tämä toimisi? onko kyse vapaaehtoisista pyynnöistä tämän rahan käytön osalta. Me olemme toki avoimia tässä keskustelussa kuuntelemaan kaikkien näkemyksiä. Pidetään nyt hyvää tahtia asian käsittelyssä, niin saamme tuloksia aikaan. Olen valmis kuuntelemaan kollegoita. Ennen kaikkea kyse on nyt suunnittelustamme, aikataulutuksesta – tarkistusten suhteen. Ei ole mitään syytä, miksikö emme voisi tehdä muiden valiokuntien kanssa oikein hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Sitten Rova Krell, toinen esittelijä valiokunnastamme. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että aikataulu saadaan toteutettua tuolla tavoin. Sehän ei riipu vain meistä. Ja herra Dombrovskis varmasti huomasitte, että parlamentissa kesti jonkin aikaa, että ylipäänsä päästiin tähän päätökseen, kuka vastaa mistäkin. Syynä on epätavanomainen ehdotuksen rakenne, sillä jos sitä nyt tarkastelee sellaisenaan, niin ehdotushan vaikuttaa olevan osa kohesiopolitiikkaa, sitä osuutta siis, jossa jäsenvaltiota tuetaan viemään läpi hankkeitaan tehokkaammin ja myös suunnittelemaan niitä ja toteuttamaan aikaisemmin. Meillä on tästä hyviä kokemuksia Kreikka työryhmän Task Forcein kanssa. Tämä oli mukana mahdollistamassa sen, että Kreikka sai näitä kohesiopolitiikan rahoja käyttöönsä vaikeina aikoina. Ja lisäksi on tämä toinen osa ehdotuksessa, joka komissio on laatinut, joka kuuluu makrotalouden alaan ja rakenne. Uudistuksia pitää siinä juurikin tukea teknisen avun myötä yleensä se liittyy siis kohesiopoli- siis se liittyy mitenkään kohesiopolitiikkaan, mutta se saa siis myös rahoitusta teknisestä avusta. Miksi sitten näin monimutkaisen lähestymistavan valitsitte? Miksi ette, no sanotaanpa, jos on nämä makrotalouden uudistukset, jos siinä sanotaan, että tarvitaan – 60 miljoonaa, 120 miljoonasta. Miksi ette sitten laittaneet sitä ECOFIN pääosaston jostain reserveistä, jotka olisi varmasti ollut löydettävissä? Ja miksi ette laitaneet sille omaa ohjelmaa? Miksi tämä epätavanomainen yhdistelmä mikro- ja makrotaloutta kohesiopolitiikan alalta? Kysyn tätä siksi, että Tietysti herra Van Nistelrooy ja minä olemme olleet mukana neuvotteluissa ja mainitsitte nämä maakohtaiset suositukset aikaisemmin alustuksessanne. Me katsomme tarkkaan, että niillä ei ole niin suurta vaikutusta kuin neuvosto- ja komissiosat, vaan katsomme tarkkaan, että koesiopolitiikan varsinainen sisältö – tapahtuu alue- ja paikallistasolla, eikä neuvoston päätösten myötä, sanotaan lainausmerkeissä, jossain maakohtaisissa suosituksissa. Tämän takia juurikin tässä tuli tällainen riita toimivaltuuksista, ja se olisi ollut estettävissä. Vielä mitä tulee rahoitukseen, Tässä budjettia siis nostetaan teknisen avun osalta ja sillä on syynsä. Yleisessä asetuksessa siinä neuvoteltiin, että olisi uusi väline, jonka avulla jäsenvaltiot, joilla on, jotka täyttävät tietyt kriteerit ja jotka haluavat tukea hallintoaan, niin sitten he saavat tätä teknistä tukea komissiolta. Tavoitteenahan on sitten, että kohesiopolitiikkaa saadaan pantua tehokkaammin täytäntöön omassa maassa. Tämä väline on olemassa. Kahdeksan jäsenvaltiota voi sitä tällä hetkellä käyttää. Ja sen takia tarvitaan tätä korotettua budjettia tekniselle avulle. Mitä sitten tapahtuu tuon välineen kanssa? Ja raha, eikö se ole sitten jo sidottua? Miksi se on yhtäkkiä sitten vapaata? Sehän olisi pitänyt jo allokoida. minulle ei ole selvää, että miten siihen ulkospäin voi vaikuttaa. Ja budjettinäkökulmasta on ole selvää, miksi tällainen siirto ylipäänsä on mahdollista, sillä tietääkseni kategorin välillä ei ole eu mahdollista. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Nyt jatkamme varjoesittelyiden kanssa. Edustaja Tomasic, olkaa hyvä. Hvala lijepa gospođo predsjednice, poštovani povjereniče Dombrovski, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Podržavam iz... Herra Dombrovskis, hyvät kollegat, minä tuen muutoksia asetukseen, jota komissio ehdottaa rakenneuudistusten toteuttamiseksi julkisella sektorilla. Usein vaaditaan paljon aikaa ennen kuin uudistusten varsinaiset hyödyt tulevat näkyviin ja sen takia täytyy ryhtyä työhön varhaisessa vaiheessa. Kyse on sellaisista talouksista, jotka ovat kriisin eh, kourissa tai ovat kärsineet kovasti kriisistä. Ei ole mitään ihmelääkettä, joka sopisi kaikille. Ehto järjestelmän menestykselle on se, että työmarkkinaosapuolet, julkinen taho hyväksyy kaikki omalla vastuualueellaan nämä tehtävät. Ja näin ne antavat oman panoksensa luottamuksen palauttamiseen kyseisissä jäsenvaltiossa kaikkien kumppaneiden kesken. Kun kyse on alueellisen ja paikallisen kapasiteetin tehostamisesta, niin Täytyy kaikin keinoin pyrkiä parantamaan jäsenvaltion julkista sektoria. Kun kapasiteettia näin parannetaan, niin tässä työssä täytyy huomioida kaikki toimivallan alat. on aivan ehdottoman tärkeää, että autamme jäsenvaltioita tässä työssä niin, että syntyy tätä keskinäistä luottamusta. Luottamusta ei voida varmistaa, jos luottamusta ei ole jäsenvaltioiden tasolla silloin, kun näitä varoja käytetään. Kiitos. En näe edustaja Jakovcicia, joten edustaja Omarche. Monsieur le, le vice-président. Herra varapuheenjohtaja, tekninen apu jäsenvaltioille on positiivinen asia. Haluan kuitenkin sanoa, että en ole samaa mieltä, missään nimessä samaa mieltä tästä ehdotuksesta, jonka meitä pyritään rahoittamaan tätä ohjelmaa käyttämällä tätä rakennerahastoja ja investointirahastoja. Kollegani Konstans Grell sanoi tämän jo, kohesiopolitiikka sen ei pidä rahoittaa ohjausjakson päätöksiä. Ja en ymmärrä, että me ei vastusta tätä. Ja oikeus perustarkasta 75 197 ovat minusta hyvin, eivät perusta, niillä ei voida perustella näiden varojen käyttöä, jotta panna täytäntöön näitä rakenteellisia uudistuksia. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tämän ohjelman kehys, jolla siis tehdään rakennustuksia, aiheuttaa tietyn määrän kysymyksiä. Te olette tehneet valinnan, valitsitte tietyt alat. Muistuttaisin, että mitä aloja tässä olistamassa, oikeusjärjestelmät, yksityistämisprosessit, koulutus, työmarkkinat, sosiaaliturvajärjestelmät, sosiaalisuojelu, julkinen terveydenhuolto ynnä muut. Teitte nämä valinnat. Ja no, selvä. Tämähän on poliittinen e-, etenemissuunnitelma, joka on annettu jäsenvaltioille. Ja tämä on erilaista puuttumista jota komissio tekee. Siinä pyritään suuntaamaan jäsenvaltion toimintaa yhä enemmän kohti sitä, että liberalisoidaan markkinoita enemmän. Sanon tämä kaikella ystävyydellä, mutta tämä nyt on vääränlaista johtajuutta. Miten muuten voitaisiin selittää se, että muut alat eivät ole mukana, tai ettei niitä ole pohdittukaan. Mieleen tulee esimerkiksi se, että luotaisiin uusia veroja. Miksi se ei ole mukana? Ja tiettyjen resurssien kansallistaminen esimerkiksi, tai se, että vähennettäisiin ulkoista riippuvuutta, tai sitten energia itsen autonomian tavoite. Tämän takia pohdin, tämän ehdotuksen luonnetta ja ohjelman luonnetta. Ja no, hieman humoristisemmin sanottuna tämä muistuttaa minua erästä hyvän tahtoa vaan ystävää, mutta mutta kuitenkin troikka tässä, troikan henki näkyy tässä ehdotuksessa. Ihan lopuksi vielä yksi huomio. Tekninen apu, jota tarjotaan jäsenvaltioille. Olisi kuinka paljon tahansa, se ei muuta mitään. Väestö hyljeksii sitä. Minusta tekninen apu, jota toisitte esimerkiksi Ranskalle, jotta se uudistaisi työmarkkinoitaan, ei muuttaisi mitään – jos ajatellaan nykysuuntauksia. Nythän ihmiset ovat ostaneet mieltään näitä lakiuudistuksia vastaan Ranskaa. Ja nyt vielä ihan viimeinen kysymys. Ehdotuksessa on sanottu, että on, on mahdollista käyttää kansainvälisten järjestöjen tukea. Haluaisin tietää, että jos ajatellaan työmarkkinoita, jos tekisitte valinnan ottaa yhteyttä kansainväliseen työjärjestöön tai IMFään. No ymmärsitte, mitä tässä haen ja mitä pelkään. Kiitos. Thank you. The next shadow. Kiitos, seuraava varjoesittelijä, edustaja Reintke. Thanks a lot, Madam Chair, and thanks, Mr. Do- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Domrovskisille, että hän on tullut tänne keskustelemaan ehdotuksesta meidän kanssamme. Meillä on nyt ollut jo jonkin verran, tai meillä ei itse asiassa ollut, ole ollut vielä aikaa oikeastaan keskustella tästä. olen pohtineet tätä kyllä jo pitkään, mutta joudun odottelemaan ehdotusta. Annoitte kovin valoisen kuvan todellisuudesta, ehkä eufemistisen jopa koska monilla tai joillakin näistä rakenneuudistuksista on ollut heikentävä, huonontava vaikutus kansalaisiin ja sanoisin, että on olemassa tietty määrä epäilystä, joka liittyy tähän tukiohjelmaehdotukseen monien parlamentin jäsenten keskuudessa. Ymmärrän, että tästä tukiohjelmasta voi tulla tehokas työkalu, jotta jäsenvaltiot voivat panna tehokkaasti kohesiorahaston varoja täytäntöön ja kestävien uudistusten aikaansaamiseksi maissa. Mutta jos katsomme näitä listoja ja sitten kaikkia niitä pelkoja, joihin haluatte puuttua, niin ainakin ainakin tässä nyt jollakin tavalla yritetään käyttää kohesiovaroja makrotaloudellisten asioiden hoitamiseen. Ja minä uskon, että tämä on jotain sellaista, mitä emme halua nähdä tapahtuvan. Ja minun ryhmän ja itse haluaisimme nähdä, että tämä ehdotus muokattaisiin sellaiseen suuntaan, joka antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä työtä käsi kädessä komission kanssa yhdessä investointien edistämiseksi sellaisen tilanteen aikaansaamiseksi, jossa kohesiovaroja voidaan käyttää riittää positiivisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen aikaansaamiseksi, vaan, mutta ei Brysselin agendan täytäntöönpanemiseksi, koska minä uskon, että kohesiorahastot ovat kaikkein tehokkaimpia silloin, kun lähestymistapa on samalla tasolla ja kansalliset ja alueelliset viranomaiset pitää ottaa hyvin selkeästi mukaan ja heidät täytyy saada tämän, näiden ehdotusten omistajiksi. Ja viime kerralla puhuimme siitä, kuinka rakennerahastoja voitaisiin käyttää. Meille olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä investoinnit eivät menisi vain jonnekin, vaan että ne kohdennettaisiin kestäviin projekteihin, koska vain kestävillä projekteilla voidaan saavuttaa ne tavoitteet, jotka mainitsivat, mainitsitte, eli äh, työpaikojen luominen ja ekologinen kestävyys. Mutta jos tämä rakenne lähteekin toiseen suuntaan, missä edistetään Brysselin agendaa ja pakotetaan se ottamaan vastaan, niin silloin olisin hyvin epäileväinen ehdotuksen suhteen. Kiitos edustaja Damato. Presidente, grazie komissario per essere qui. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Haluaisin ottaa tässä esille sekä asiakysymyksiä että tähän ohjelmaan liittyviä teknisiä mm, näkökohtia. Marraskuussa komissio on tehnyt asetusmuutosehdotuksen ja kirjoitetun mukaisesti haluttaisiin luoda terveessä institutionaalisessa kontekstissa talouden edistämistä, joka on välttämätöntä, jotta voitaisiin luoda kilpailukykyä, uusia työpaikkoja, parantaa ihmisten elintasoa ja edistää jäsenvaltioissa kestävää kehitystä. Siitä olemme kaikki samaa mieltä ilman muuta, kuten olemme samaa mieltä aika lailla myöskin siitä, että yksi pääsyistä siihen, että rakennerahastoja on käytetty niin vähän, liittyy siihen, että jäsenvaltioilla on ja paikallisviranomaisilla ja alueviranomaisilla ei ole riittävästi kapasiteettia vaan niitä täytäntöön 2014-2020 kaudella on luotu kohesiopolitiikan ja tehokkaan talouden hallinnan välille yhteys. Ja niiltä komissio voi pyytää jäsenvaltiota muokkaamaan kumppanuuttaan niin, että se laittaisi tehokkaammin näitä toimenpiteitä täytäntöön. Ja vuonna 2013 se on ottanut mukaan jo vi- sellaisen elementin, joka liittyy itseensä kohesiopolitiikkaan. Ja tällä yritämme vähentää Euroopan alueiden välisiä eroja talouden ja sosiaalisen aspektin tasolla. Ja koska olemme yhteislainsäädäntöjä, niin haluaisimme sellaisen rakenneuudistusten tukiohjelman, joka ensinnäkin pitää olla sellainen, että meidän pitää ymmärtää, mitä rakenneuudistuksella tarkoitetaan. Rakenneuudistukset on komissiossa määritelty siten, että ne liittyvät myös työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan ja liberalis- palvelujen liberalisointiin ja yksityistämiseen. Jos nyt en tässä ensin arvioi kuitenkaan tämän, näiden uudistusten arvoa, niin haluaisin todeta, että jos rakennerahastoista otetaan varoja ja rahoitetaan tukiohjelmaa niillä, niin Kyseessähän kuitenkin 142 miljoonasta Euroopasta. Minun mielestäni näyttää aika selvältä tämä artikla 23, jonka mukaan yritetään ottaa myöskin meidän kohesiopolitiikkaamme mukaan makrotaloudellisia ulottuvuuksia on jotakin, mitä ei voida ymmärtää, koska sillä oli kohesion kanssa paljonkaan tekemistä. Ja haluaisin viitata erityisesti siihen, että tämä tukiohjelma katsotaan pilottiohjelmaksi, joka liittyisi 2020 vuoden tavoitteisiin. Ja tämä vähentää rakennerahaston budjettia merkittävästi ja liittää sen makrotaloudellisiin ehtoisiin, ehtoihin ja vaatii julkisen ja yksityissektorin kumppanuksen käyttöä. Ja haluaisimme vielä e- empiirisiä näyttöjä siitä, että tällainen toimii. Olemme tietoisia siitä, että kohesiopolitiikka on sellainen, että sitä voidaan parantaa ja me haluamme sitä parantaa, olemme avoimia sen suhteen, mutta kuitenkin haluamme tietää, mikä on tämän tavoite, kun kohesiopolitiikkaa halutaan uudistaa. Ilman muuta sitä pitää uudistaa, mutta sitä ei pitää pidä kääntää ylös alaisin. Ja jäsenvaltiot siis voivat päättää, että haluavatko ne tukea tästä ohjelmasta, mutta tiedämmekö, että milloin missäkin ja erityisesti eh, heikoimmissa maissa eh, tälle voidaan lähteä. siihen liittyy maan kohtaisista suosituksista. Sitten jos puhutaan veronkierrosta, me olemme pyytäneet useammankin kerran myöskin täysistunto tekstiäänestyksissä siitä, sitä, että alue- ja paikallisviranomaisien toimintakapasiteettia lisättäisiin. Ja tämä tavoittelee ainoastaan markkinoiden liberalisointia. Nämä uudistukset yleensä tähtävät yksityistämiseen. Ja jos puhutaan esimerkiksi työllisyydestä ja eläkkeistä, niin tendenssi on nähtävissä. Mutta mitä todellisia vaikutuksia tällä on kansalaisten elämään? Joten voin katkerasti todeta, kuten Kreikkakin, että kyseessä on Nälkään näkevä maa, jota ohjailee troikka ja jota hallitsevat, äh, hallitsevat monikansalliset yritykset. Miljoonat kreikalaiset ovat menettäneet työpaikkansa ihan sama vaikka yli 200 vaikka, vaikka äh, masennustapaukset ovat lisääntyneet ja terveydenhuolto on ajettu ajas. Meidän mielestämme finanssipoliittinen konsolidointi ei ole pelkästään hyödytöntä, vaan se on haitallista. Komission jäsen, me emme halua ottaa mukaan uusia elementtejä, jotka pistävät päälailleen kerran, jälleen kerran kohesiopolitiikan perusperiaatteet. Kiitos edustaja Damato. Alden varjostelija ei ole paikalla ja minä edustan, olen ainoa Alden edustaja täällä. Haluaisin selittää ryhmämme kannan muutamassa virkkeessä. Haluaisin korostaa kahta asiaa. Meillä on jo uudistettu kohesiopolitiikka yksi sen vaatimuksista on, että on nämä ehtojen, eh, ehtojen listat, joka on osa näitä kumppanuussopimuksia jäsenvaltioiden ja komission välillä. Nämä ehdot usein sisältävät äh, vaatimuksia rakenneuudistuksille, joten näin ollen tämä ohjelma on hyvin lähellä samoja ongelmia, joita liittyy kohdallisuuspolitiikkaan. Toiseksi tuimme tätä uutta liikettä EU-taloudenohjausjaksossa onnellittemme valioku- tai siis valiokunnassa hyvin siihen, että olisi kaksi kertaa vuodessa nämä maakohtaiset suositukset ja tämä liittyy rakenneuudistuksiin tietyissä jäsenvaltioissa. Tiedän, että kaikissa jäsenvaltioissa tätä tarvetta ei ole, mutta on jäsenvaltioita, joissa rakenneuudistuksia tarvitaan. Niitä tarvitaan, jotta voidaan tukea sitä, että pannaan täytäntöön kohesiopolitiikkaa. No esimerkki yhdestä jäsenvaltiosta. Käytän omaani esimerkkinä alueohjelman myötä pyritään tukemaan terveysinfrastruktuuria muun muassa, joka liittyy siis terveydenhuoltopalveluihin, mutta uudistus terveydenhuoltoalalla ei ole vielä saatu täytäntöön, eikä ole mahdollista saada tukea rakennerahastoista, koska ei olla vielä saatu päätökseen rakenneuudistukset Bulgarian terveydenhuoltoalalla. Me tarvitsemme tätä tukea. Ja tässä henkilökohtainen kysymykseni. Yleensä ajattelemme, että tämänlainen tuki, se pitäisi tulla teknisestä tuesta, rakennerahastoista, se pitäisi tulla teknisestä tuesta, joka on jo ohjelmoitu jäsenvaltion ohjelmiin. Miten voimme taata, ettei tule päällekkäisyyksiä teknisen tuen ja uuden ohjelman välillä? Ja miten voimme ohjata eri uudistuksia, jotka saavat tukea näistä kahdesta eri laidasta, jotka ovat kuitenkin samaa rakennerahastoa, sillä puhutaan rakennerahastoista ja sen uudesta välineestä – Tämä on siis kantamme ja kysymys Alderyhmän puolesta kiitos kärsivällisyydestänne. Nyt annan puheenvuoron vieraallemme. Agrin, ei vaan työllisyysvaliokunnan esittelijä olkaa hyvä, edustaja Shogar. Although the conference of presidents recently decided that... Niin, puheenjohtajakokous hiljan päätti, että saisimme näissä neuvotteluissa asetuksesta kolmen tähden paikan, mutta tästä huolimatta uskon, että saamme hyvää yhteistyötä ja työllisyysvaliokunta saa näkemyksilleen huomiota. Nyt kun kasvu on heikkoa Euroopassa, työttömyys on korkealla ja erityisesti nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla, on toteutettava järkeviä rakenneuudistuksia, jos, jotta julkisen talouden pohja on kestävällä pohjalla ja työmarkkinat voivat toimia. Voin yhtyä myös siihen näkemykseen, että Euroopan unionin tulisi keskittyä vähemmän uuden lainsäädännön hyväksymiseen ja pikemminkin huolehtia tehokkaasta täytäntöönpanosta jo olemassa olevan osalta. Meidän tulisi parhaalla mahdollisella tavalla käyttää niitä välineitä, joita käytössämme on Yksi näistä on eurooppalainen ohjausjakso ja maakohtaiset suositukset. matala täytäntöönpanon taso monessa jäsenvaltiossa, erityisesti työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla, aiheuttaa ongelmia, esteitä kasvulle ja yrittäjyydelle ja viime kädessä työpaikkojen synnyttämiselle. Sen takia pysyvän rakenneuudistusten, rakenneuudistusten tukiohjelman luominen onkin niin erityisen tärkeää. Jos tällaista tukea olisi ollut tarjolla omassa maassani ja Romaniassa, niin uskon, että vastaanottokyky 2007-2013 ohjelmakaudella ei olisi ollut vain 70 prosentissa emmekä olisi kokeneet niitä viivästyksiä toimintaohjelmassa, jotka johtuivat pitkälti strategiapuutteista keskeisillä alueilla. Teknisen tuen ei tulisi olla käytössä vain kriisiaikoina. Sitä käytetään parhaalla tavalla silloin, kun sillä ennaltaehkäistään kriisiä ja vahvistetaan talouden häiriösietokykyä ja voidaan vastata näin tuleviin haasteisiin. Kiitos. Thank you, thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti sitten edustaja Albrecht. Kiitos komission jäsen tietää, että miten parlamentti toimii. Ja ette olettakaan varmaan, että me työskentelemme ilman, että olemme tätä syvällisemmin, mistä kaikessa on kyse. Ja kysymykset osoittavat, että kaikki ei ole selvää, ja se mitä tarvitaan on selky- selkeyttä jatkan siitä, mistä edustaja Lambert ja Konstans lähtevät liikkeelle. Miksi? Sillä me pitää ymmärtää teidän ajattelutapaanne. Sillä jos on maakohtaiset suositukset, niin totta kai maiden pitää seurata suosituksia. Jos ehdotatte uusia väline, uutta välinettä, se tarkoittaa sitä, että jokin ei mene kovin hyvin tai jotain puuttuu, rahaa. Ei tarpeeksi rahaa, mutta raha, jolla motivoidaan jotta viedään uudistuksia eteenpäin. Ymmärrän, että tämä on perusteluna tässä. Ehdotamme teidän välinettä ja tekemään uudistukset, mutta samalla sanotte, että tämä on vapaaehtoista. Jos haluatte tehdä uudistukset, voitte ottaa tukemme vastaan, mutta jos ette halua ottaa tukemme vastaan, niin tarkoittaa, että ette tee uudistuksia vai... Tämä on ehdotus siis. Me tarjoamme teille välinettä, jolla toiminta menee paremmin eteenpäin. Tämä on se motivaatio. Sillä jos ette tee sitä, niin siksi ehdotamme tätä välinettä. Jos nyt ymmärsin oikein, sillä jos jäsenvaltio tekee uudistukset, niin ei tarvita välinettä. Mutta viimeinen kysymys. No niin, selvä. Ehdotetaan välinettä, joka on otettu konkreettisesta paikasta budjetista, jos otetaan jostakin kohtaa, niin sillä on vaik- seurauksia. Lambrehtin kysymys oli, että siellä kuka sen tekee, siellä jos otetaan se rakennerahastoista, tarkoittaako sitä, että se menee komission työn regi- tai kohesiopolitiikkaan vai minne. Jos on kyse kohesiopolitiikasta, niin puhutaan tästä osasta uudistusta, jolla on suora seuraus kohesiopolitiikkaan, sillä maakohtaiset suositukset eivät liity koesiopolitiikkaan, joten tämä raha menee koesiopolitiikkaan. Onko sitten DG Regio pääosasto siitä vastuussa? No me nyt olemme lakitysvalikunta, joka parlamentissa hoitaa tätä, mikä osoittaa, että kyse on kohesio-ongelmasta. Siinä siis kysymme, kuka sen tekee ja miten. Ja selvä kysymys, jota täällä on esitetty, kuka jos jäsenvaltiot sulle sanoo, että me tarvitsemme tukeanne, selvä. Tarkoittaa sitä, että komissio sanoi, että tuossa olkaa hyvä, tässä on rahat. Vai komissio sanoi, että saatte rahaa, mutta ehdotamme, sanomme, että asiantuntijat tulevat sinne tai kansanjärjestö tulee auttamaan. Tässä on se uhkakuva, joka on olemassa. Eli teillä on mielessänne nämä tekijät, jotka voivat sitten auttaa maita toimimaan, mutta kuka sitten päättää siitä, että kenet valitaan sillä – ehdotuksessanne on eri alaehdotuksia. Joka tapauksessa ehdottaja tekee sitten poliittisen valinnan, sillä sitä kollegat ehkä pelkävät, että ehdotatte konkreettisia toimijoita, jotka ehdottavat konkreettisia politiikkoja, joten siinä on tämä piltettu elementti komission jäsen, jos voisitte siis sanoa, että no niin, voisitteko selventää, no ehkä vain tänään, mutta että mikä on syy ja tämä perustelu ja liittyykö tämä miltä tavoin kohesiopolitiikkaan ja mit, kuka päättää, kuka auttaa, asiantuntijat, virastot, kansalaisjärjestöt ynnä muuta. Tekevätkö jäsenvaltiot vai miten tämä toimii? Sillä me annamme teille rahaa, niin me päätämme, kuka sitten tulee. Vai saa itse valita? Tämä on poliittisesti hyvin arkaluonteista. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tässä olivat kommentit ja kysymykset esittelijöiltä ja varjoesittelijöiltä ja muiden valiokuntien esittelijöiltä ja valmistelijoilta, joten olkaa hyvä varapuheenjohtajana, kun otetaan toinen kysymyskierros. Yes, we'll have a second. Kyllä, toinen kierroskin on. Uh, okay, uh, thank you, uh, Madam Chair. Actually, uh, quite a few... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Aika monta kysymystä esitettiin. Yritän nyt käydä ne lävitse pääteemoittain. Ensinnäkin rahan saatavuudesta, varojen saatavuudesta. Niin kuin ehdotuksessa jo on ilmoitettu, niin kyse on teknisestä avusta, Tällä hetkellä kyse on siis keskitty tekninen apu komissiosta 142 miljoonaa kokonaissumma. Nämä otettaisiin aluekehitysrahastosta ja ESIFistä, eli yhteensä kokonaissummasta 42,8 miljoonaa. Tämä oli ehdotus. Teknistä apuahan komissio suoraan hallinnoi. Sitten kysymys esitettiin siitä, että eikö tämä vaaranna koko teknisen avun alalla tehtävän työn. Mainitsin, että meillä on huomattavasti suurempia summia teknistä apua tällä kaudella verrattuna edelliseen kauteen noin 400 miljoonaa euroa. komission arvio on sellainen, että varmaankin on mahdollista tarjota riittävästi varoja niin, että tämä ehdotus voidaan toteuttaa rakenneuudistusten tukiohjelman muodossa. No sitten kysymys kuului, koskeeko tämä summa koko kautta? Kyllä, koko kauden rahoitus on kyseessä. Entäpä sitten, onko kyse uudelleen organisoinnista henkilöstön osalta? Kyse on siis rakenneuudistusten tukipalvelusta komissiossa, joka tätä työtä koordinoisi. DG Equin on mainittu se ei niinkään äh, tekisi tätä työtä, vaan rakenneuudistusten tukipalvelu. Se kuuluu komission pääsihteeristön alaisuuteen ja raportoi periaatteessa puheenjohtaja Junckerille ja minulle itselläni. Ja totta kai se koordinoi sitten työtä kaikkien komission asian kuuluvien rakenteiden ja myös ulkopuolisten asiantuntijoiden ja instituutioiden kanssa tarpeen niin vaatiessa se henkilökunnasta. Sitten kommentteja siitä, pakotetaanko jäsenvaltiot hyväksymään jotakin, onko jäsenvaltioiden pakko tehdä jotakin. Toistan vielä, että kyse on vapaaehtoisuudesta ja hakemusperusteisesta järjestelmästä. Jäsenvaltiot esittävät pyynnön saada teknistä tukea, apua. Ja sitten kysymys, kuka päättää Tämä toteutetaan yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Ei suinkaan niin, että asiantuntijat, organisaatiot ikään kuin pakotettaisiin hyväksyttäviksi jäsenvaltiossa. Joka tapauksessa hanke on peräisin jäsenvaltioiden toiveista. No sitten yhteydet kohesiopolitiikan ja tämän rakenneuudistusten tukiohjelman välillä. Komissiossa on käyty monia keskusteluja aiheesta, niin kuin tiedätte. Rakennustusten tukipalvelu pohjautuu hyvin pitkälti Kreikka-työryhmän pohjalle ja Kypros-tukiryhmän pohjalle. Jos ajattelemme vaikkapa Kreikka-työryhmää, niin se on voinut dramaattisella tavalla parantaa EU-varojen vastaanottokykyä Kreikassa. Toki on tehty myös rahoituspäätöksiä, jotka ovat tässä olleet apuna, mutta on tarjottu myös laaja teknistä apua Kreikalle. Tällä hetkellä tekninen apu on käytössä vain näissä ohjelmamaissa tällä hetkellä. Ne, jotka ovat siis opetusohjelmissa mukana, voivat tästä hyötyä. Kyse on laajasta teknisestä tuesta, jota voitaisiin antaa myös muille kuin ohjelmamaille. Teknisen tuen avulla voimme saada myös tarvittavaa synergiaa aikaiseksi. Silloin kyse on EU-rahoituksesta, kansallisesta rahoituksesta, rakenneuudistusagendaa, kun jälleen katsomme, niin sitä jäsenvaltiot itse ovat toivoneet. Sitten esitettiin kysymyksiä siitä, että yksi asia on kohesiorahasto, toinen asia taas on tekninen tuki, ja näillä ei ole keskenään mitään tekemistä. Me yritämme nimenomaan tämän tiukan jakolinjan ylittämään – ja sen takia rakenneuudistusten tukiohjelma pyrkii sellaiseen rakenteeseen, jossa nimenomaan koordinoitaisiin komission eri yksiköiden tekemää työtä. Näin saataisiin synergiaa aikaiseksi ja käytettäisiin niitä esimerkkejä, joita puheenjohtajakin täällä siterasi. Tekninen apu voi olla hyödyksi, niin kuin näistä esimerkkeistä olemme havainneet. Sitten huolia, jotka liittyvät siihen, onko tässä jälleen kyse yrityksestä alistaa kohesiopolitiikka eurooppalaiselle ohjausjaksolle. Sanon aivan selkeästi, että tästä ei ole kyse. Voin yhtyä tiettyjen kollegoiden näkemykseen yhteisistä määräyksistä, rahastoasetuksista – jossa käyttö määritellään. Kyse saattaa olla vaikkapa liikenneinfrastruktuureista, liikenteestä, sosiaalipolitiikasta ja niin edelleen. Käyttötarkoitus on määritelty. Jäsenvaltioita tuetaan näissä moninaisissa hankkeissa, esimerkiksi liikenne, pullonkaulojen ratkaisemisessa, tehokkuudessa, sosiaalisiin ongelmiin äh, ratkaisun löytämisessä. Tarkoitus ei ole tätä tilannetta muuttaa vaikuttaa. Ja on aivan selvää, että se, miten EU-rahastot toimivat, nehän on ohjelmoitu monelle vuodelle. Kausi kestää usean vuoden. Emmekä lähde uudelleen ohjelmoimaan kaikkea sitä, mitä näissä vuosittaisissa suosituksissa todetaan. No, nehän tulevat joka vuosi komissiosta ja neuvosto ne hyväksyy. Jälleen kerran kyse on siitä, onko sellaisia uudistuksia, joita kenties on ehdotettu maakohtaisissa suosituksissa tai sitten ei, ja voiko EU tukea näitä uudistuksia EU-rahastojen kautta. Tämä ei kuitenkaan olisi mitenkään ennakkoehtoista. Ja sitten voidaanko teknistä tukea käyttää, jotta näillä politiikan aloilla voidaan käyttää käytössä olevia EU-rahastojen varoja. Katsomme, että tämä voisi parasta parantaa varainkäytön tehokkuutta, kun taloudellista ja sosiaalista kehitystä kyseisessä jäsenvaltiossa parannetaan. Tämä osittain vastaa myös teidän kysymykseenne siitä, miksi tämä ehdotus on näin laaja-alainen. Se on aivan tarkoituksellisesti laaja-alainen jotta nämä mahdollisuudet säilyvät niin, että voidaan toimia äh, laajasti kautta eri politiikan alueiden. Jos jäsenvaltiot pyytävät apua tietylle alueelle, niin voimme myös katsoa, minkälaisia välineitä on tarjolla muilla politiikan alueilla. Voi olla, että olemme samaa mieltä tai hieman eri mieltä äh, varsinaisesta luettelosta toimeen osalta. Tästä voidaan keskustella, mutta tässäkin kohtaa jäsenvaltiot itse ovat tällaisia pyyntöjä esittäneet. Tämä perustuu jäsenvaltioiden tarpeille. No sitten, mitkä kansainväliset järjestöt voisivat olla mukana? IMF, ILO, joko tai, riippuu maakohtaisista suosituksista. Eihän tämä suoraan liity tekniseen apuun, mutta kun keskustelemme esimerkiksi eh, Kreikan eh, hallituksen kanssa, keskustelimme työmarkkinauudistuksesta ja hallinnolla oli kysymyksiä eh, uudistusten täytäntöönpanosta. Komission kanssa päätiin sopimukseen, että käytettäisiin myös ILOn asiantuntijuutta ja asiantuntijoita niin, että katsottaisiin yhdessä uuden hallituksen suunnitelmia, tehtäisiin ehdotuksia joiden kautta voitaisiin löytää parhaita käytäntöjä esimerkiksi työlainsäädännön alalla. Nämä järjestöt siis voivat olla erilaisia eri tapauksissa. Sitten kysymys, joka liittyi tuen matalaan vastaanottokykyyn. Tässäkin asiassa ohjelmasta voisi olla apua. Mainitsitte myös yksinkertaistamisen. En sanoisi, että se nyt suoraan liittyy tähän ehdotukseen, mutta yksinkertaistaminen on myös totta kai tärkeällä sijalla komission ohjelmassa. Olemme tehneet ehdotuksia EU-rahastojen yksinkertaistamiseksi silloin, kun kyse on niiden hallinnoinnista. Ja toivomme totta kai, että Euroopan parlamentti voisi tukea yhteislainsäätäjänä mm, työtämme myös tällä alalla. Valitettavasti usein on niin, että kun teemme yksinkertaistamisehdotuksen, niin sitten luodaan uusia valvonnan tasoja, äh, perustetaan uusia komiteoita eri osapuolten vaatimuksesta. Me olemme halukkaita siis pääsemään eteenpäin tässä aiheessa niin, että asiat yksinkertaistuisivat. Uskon, että olen nyt käsitellyt pääkysymykset, jotka keskustelussa esille nousevat, ja nyt voimme siirtyä toiselle kierrokselle. I have two names in the list. Kiitos, täällä on kaksi, kolme, neljä, viisi nimeä puhu ja luettelossa, no nyt kuusi. Selvä. Otetaan edustaja Maleticista. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, ja paljon oikein kovasti tervetuloa, varapuheenjohtaja Dombrovskis. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanoivat, että tämä rakenneuudistusten tukiohjelma on enemmän kuin tervetullut, jotta kohesiopolitiikkaa voitaisiin panna paremmin täytäntöön. Mutta minulla on vielä kysymyksiä mielessäni ja yksi liittyy, liittyy erityisesti siihen, mitä Rova Mihailova korosti. Ja luulisin, että antamanne vastaus ei tässä suhteessa ollut kovinkaan yksityiskohtainen ja tarvitsisimme hieman lisäselvitystä vielä. Eli suurin haaste rakenneuudistusten tukiohjelman kohdalla on ilman muuta koordinointi ja täydentävyys kaikkien muiden tukien kanssa. Ja sanoit sitten, että mietitte, kuinka voitaisiin koordinoida äh, tätä tukiohjelmaa äh, kansallisten ja alueellisten äh, toimintaohjelmien kanssa ja sitten regipääosaston kanssa ja kaikkien muiden teknisten tukiohjelmien kanssa, mutta meidän täytyy miettiä myös, kuinka voidaan lähestyä kutakin maata yksilöllisesti, koska joissakin maissa meillä on toimintaohjelmia, jotka ovat kansallisen, kansallistasoisia ja jotkut taas ovat alueellisia tasoltaan. Ja sitten on erilaisia teknisiä tukitoimia, jotka liittyvät erilaisiin ongelmiin ja rakenne uudistuksiin, joita pannaan täytäntöön eri tavoilla, joten on hyvin tärkeää miettiä ja nähdä, kuinka voidaan koordinoida hyvin ja taata, taata tämä täydentävyys kunkin jäsenvaltion kohdalla. Tämä oli siis kysymykseni. Ja toinen kysymykseni liittyy tulevaisuuteen tämän tukiohjelman kohdalla. Ja huomasin, että väliarviointi on kaavailtu 2000 2019 vuoteen mennessä, tai 2019 vuoden puoliväliin. Se on liian myöhäinen vaihe, kun mietitään tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Katsotteko, että se voitaisiin järjestää jo aikaisemmin, vai mietittekö ollenkaan tulevaisuutta? 2020 vuoden jälkeen, eli minkälainen ajatuksenne on tämän suhteen. Ja Kolmas kysymykseni kuuluu, onko olemassa mitään yhteyttä makrotaloudellisten ehtojen ja toisaalta sen seikan välillä, että te mahdollisesti panette täytäntöön makrotaloudellisia ehtoja jossakin maassa siinä tapauksessa, että kyseinen maa ei täytä kaikkia ehtoja samanaikaisesti, eikä sitten kuitenkaan tue, äh, hae tätä tukea. Kuten totesitte, ohjelma on tuki tai haku tarvevetoinen, tarvelähtöinen, mutta mietittekö kuitenkin sitä mahdollisuutta, että joskus tämä tuen hakeminen voi olla pakollista? Kiitos, edustaja Breslau. Grazie, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin halusin palata hieman joihinkin kysymyksiin, jotka tässä on esitetty jo. Maakohtaiset suositukset on saatettu lopulliseen muotoonsa ja niiden tarkoituksena on suunnata jäsenvaltioiden, yksittäisten jäsenvaltioiden toimintaa tiettyjä tavoitteita kohti, joilla on makrotaloudelliset ulottuvuudet ja niillä ei ole tekemistä mikrotaloudellisten tavoitteiden kanssa. Eli kyseessä ovat makrotaloudelliset tavoitteet, jotka pitäisi suhteellisen lyhyellä aikavälillä suhdannepolitiikan puitteissa toimia siten, että ne ohjaisivat Euroopan taloutta oikeaan suuntaan. Asiaan liittyy myöskin rakenteellisia tekijöitä, jotka ovat yhä enemmän mukana, mutta ne koskevat joka tapauksessa aina tällaisen laajemman mittakaavan tapahtumia kansallisen tason makrotaloudellisia tekijöitä. Jotkut niistä seikoista, jotka otatte tähän listalle, sisältävät myös arvioinnin siitä, että onko nämä suositukset pantu täytäntöön ja onko tämä tekninen tarjottava tuki riittävää, jotta voitaisiin saavuttaa eri maiden mm, poliittiset tavoitteet ja pitäytyä niissä. Tämä on sellainen päätös, jonka jätän vielä tekemättä, koska me emme voi kuvitella jokaisen jäsenvaltion poliittista suuntautumista, vaan meidän täytyy ajatella että rakenteellisen tavoitteiden tavoittelemisessa täytyy olla erilaisia poliittisia toimintatapoja ja kunkin pitää pystyä valita. Eli tämä ei ole meidän eurooppalaisen merkimme ajatus, että me ylhäältä ohjailisimme. Jotkut asiat sitten, kun, jotka tähän liittyvät, ovat mikrotaloudellisia mm, luonteeltaan. Otetaanpa maatalouspolitiikka. Se on sektorikohtaista politiikkaa, jonka pitäisi tarjota mahdollisuudet maatalousyrityksille olla tehokkaita ja tuottavia. Ja tätä toimialaa hallitsee kaikenlainen ad hoc-tyyppinen toiminta. Ja rakennepolitiikka ja kohesiopolitiikka tai aluepolitiikka, miten sitä nyt halutaankin kutsua, on tietenkin samanlaista kuin sosiaalipolitiikkaa ja sosiaali, ha, sosiaalirahastoon liittyviä. nämä ovat mikrotason politiikkoja, joilla pyritään aika pitkillä aikaväleillä toteuttamaan pitkiä monimutkaisia reformeja. Ja niillä pyritetään, pyritään saamaan aikaiseksi yrityksissä ja palvelusektoreilla ja maataloussektorilla ja niin edespäin tehokkaampia järjestelmiä. Tietenkin maatalous on maatalon kehityksen pohjalla ja sillä on perus ajatuksenaan se, että maatalous liittyisi muihin sektoreihin ja loisi sillä tavoin tehokkuutta. Jokaisella toimialalla on omat spesifit, spesifit toimintatapansa, välineensä, tekninen tukensa, jotka liittyvät ei pelkästään valtioihin, vaan aivan aluetasoon ja paikallistasoon, ja myöskin jokaisella on oma yritysjärjestelmänsä. Ja minä en näkisi, että tämän näiden maakahtoisten suositusten toteuttamisessa, jotka ovat siis makrotaloudellisia, joilla pyritään tuomaan eri talouspolitiikan laajoja osia yhteen, niin minun mielestäni on tässä nyt vaarana, että makro sekoitetaan mikroon. Ja kuten nyt sanoin, minä en nyt tässä vielä lausu ääneen poliittisen ryhmäni arvioita se tapahtuu myöhemmin, mutta minun mielestäni tästä listasta pitäisi poistaa sellaiset kysymykset, joilla ei ole mitään tekemistä suurten rakennepolitiikkojen politiikkojen, öö, kanssa, vaan liittyvät sektorikohtaisiin politiikkoihin, joilla on aivan oma logiikkansa ja omat toiminta- ja toteutusaikataulunsa joilla on tarkoituksena myöskin ö, muuntaa koko maan syvällistä rakennetta ja siihen tarvitaan aikaa ja osaamista ja kärsivällisyyttä. Ja meidän asiantuntijoillamme ei kaikkea tätä aina voi olla käytettävissä. Ja tässä on nyt se vaara, että muut politiikan, Euroopan politiikan ajat, nyt alat uivat tänne mukaan ja ottavat tämän politiikan haltuunsa. Minun mielestäni Täällä on sitten joitakin sellaisia, jotka tässä esityksessä, esityksessä ei ole koskien kysymyksiä, jo, joihin haluatte puuttua. Koska vaarahan on tässä se, että tässä nyt voidaan nähdä tämä tukiohjelma ikään kuin troikan laajennettuna käteenä. Ja nähdään, että tässä ikään kuin valloitetaan eri toimialat ylhäältä päin. Ja nämä sektorit hyvinkin pätevästi, pätevästi panevat täytäntöön Euroopan unionin alakohtaista lainsäädäntöä. Emme me voi kaikkia vetää sinne eurooppalaisen ohjausjakson talutusnuoraan. Ei se ole myöskään eurooppalaisen ohjausjakson tavoite. Ja myöskin maakohtaiset suositukset jäävät sivuseikaksi ja niitä ei noudateta, jos näin tehdään. Eli eikä missään nimessä tänne kuulu eh, maatalous eikä julkinen terveys, terveydenhoito ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen. Jälkimmäisen uudistaminen ei tarkoita sitä, että kaikki pitäisi ottaa eurooppalaisen ohjausjakson puitteisiin ja talous- ja rahoitusasioiden puitteisiin, koska on olemassa muita muitakin realiteetteja, koska sosiaalipolitiikka ei voi perustua pelkästään säästöihin tai sosiaalipolitiikka ei voi perustua pelkästään säästöajatteluun. Tämä on hyvin monimutkainen asiakokonaisuus, joka vaatii toisenlaisia aikatauluja, toimintatapoja ja myöskin erilaista teknistä tukea. Kiitos, edustaja Spira. Thanks a lot, Chair. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Haluaisin esittää teille muutamia kysymykset, jotka liittyvät tekniseen apuun Kreikalle. Kuten jo tiedätte, euroryhmä antoi lausunnon Kreikasta sen myötä. Ollaan sitouduttu pitkän aikaa väliseen tuken, jolla viedään Kreikan kasvua eteenpäin. Ja Kreikan valtiovarainministeriön raportin mukaan rahoituksen absorptio on tällä hetkellä alhaista, kuten jo selittää meille, tekninen apu on kysyntävetoista ensimmäisen mandaatin aikana tämä työryhmä suorittui hyvin huonosti. Siis kysymys kuuluu, että onko räätälöity joilla voidaan puuttua tähän Kreikka-tapaukseen. Muita ohjelmia on muille maille, mutta nyt on tämä Kreikka-ohjelma, jolla pyritään puuttumaan näihin rakenneuudistustarpeisiin, joita nyt on. Kiitos, edustaja Polchak. Děkuji. Uh... Pane místo předsedo, já si dovolím navázat tak trochu na paní kolegu. Varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, jatkan siitä, mitä edustaja Bresso juuri äsken sanoi. Haluaisin korostaa sitä, että ohjelmaluonnos sellaisena kuin te sitä kuvailette, voi olla tervetullut, mutta moni kysymys vaatii vielä lisää selkeytystä. Uudistusten riittämätön täytäntöönpano, kun ajatellaan esimerkiksi talouspolitiikan koordinointia. Tätä täytyy ajatella riskin näkökulmasta niissä maissa, jotka ovat talousongelmissa, mutta myös muissa maissa. On myös pantava merkille, että liittyy EU-lainsäädännön riittämättömän täytäntöönpanon jäsenvaltiossa niin ikään. Meidän on keskityttävä siihen, mihin tämän ohjelman rahoitus pyrkii, mihin se suunnataan. Jos kyse on rakennerahastojen investointien tasoisista panoksista, niin se, että koordinoidaan talouspolitiikkaa ja luodaan tähän kytkös kohesiopolitiikan kanssa, niin kyllä täytyy olla aika lailla varovainen tässä pyrkimyksessä. Sanoisin niinkin rohkeasti, että Jokaisella EUn politiikan alalla on omat tavoitteet, pyrkimykset sellaisena, kun ne kuvaillaan Euroopan unionin perussopimuksissa ja muissa sopimuksissa. Kohesiopolitiikan päätavoitteena on tukea sosiaalista ja alueellista kohesiota EU:ssa. Tätä tukea tarjotaan investointien tukemiseen, kasvun parantamiseen ja niin edelleen kun rakenneuudistusten täytäntöönpanoa tuetaan, niin sehän ei ole yksi kohesiopolitiikan päätavoitteista. Ja tässä palankin taas rahoituskysymyksiin. Edustaja Omage ja edustaja Krell tästä jo puhuivat. Haluaisin kysyä teiltä, onko komissio analysoinut niitä vaihtoehtoja, joita tämän ohjelman rahoittamiselle olisi? Osittain siis otsakkeesta viisi EUn hallintobudjetista. Tämä olisi varmasti hyödyllisempää, jos tästä kohtaa EU-budjettia löytyisi rahoitus. Sitten vielä kaksi lisäkysymystä, jos sallitte. Kun ajatellaan tuen hyväksymistä ja ehtoja ja sitä, että järjestelmä liittyy myös muuhun lainsäädäntöön, kohesiopolitiikan alla ei vielä riitä. Malecic puhui juuri tästä. Me tarvitsemme näiden ehdotusten näkemistä ikään kuin eh, kumppanuussopimusten valossa. Kumppanuudetkin muuttuvat ja tämä prosessi on hyvin pitkäaikainen, ainakin jäsenvaltioiden näkökulmasta. Näin ollen meidän on kysyttävä, miten koordinoitu, miten täydentäviä nämä ohjelmat oikein ovat? Ja viimeisin kysymykseni liittyy päällekkäisyyteen toiminnassamme eri ohjelmissa. Tässä viittaan horisontti 2020 erityisesti. Mr. Zeller. Kiitos edustaja Zeller. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämän asiakirjan olen lukenut vain hyvin nopeasti läpi. Ja minulle on tullut vaikutelma siitä, että no alun perin ajattelin, että tässä on kyse teknisestä avusta. Ja että puhutaan koisiorahastosta sun muusta, jos on tiettyjä alueita, joissa on vaikeuksia tai myöhästymisiä panna täytäntöön näitä uusia ohjelmia, niin sitten tässä he saisivat apua, erityisesti niissä valtioissa ja alueissa. Ja no tästähän valiokunnassa on usein korostettu, että on alueita, joissa hallinnolliset kapasiteetit puuttuvat. Oli kyse sitten työntekijöiden kouluttamisesta tai heidän määrästään. Nyt sitten luin tämän asiakirjan ja tulin ihan toisenlaiseen vaikutelmaan kuin mitä alun ajattelin. Tässä on kyse siitä, että tietyt valtiot, jotka tähän asti, joilla ei ollut uudistuskapasiteettia, joissa talouskasvukin on ollut lahnut perä, lahmassa perässä tai jossa on ollut miinusmerkkistä, niin heille sitten opetetaan talouden ohjausta ja hallinnointia Samanlaista mitä oli aikaisemmin lainuspolitiikassa. Tällainen väline, jonka myötä valtiot saivat jo ennen liittymistä EU-hun resursseja, jotta hallinto voitaisiin tuoda EU-tasolle, että kriteerit liittymisvaltion kanssa samaa tehdään edelleen. Esimerkiksi Kreikka on mainittu täällä, kansainvälinen valuuttarahastohan on, sitä, tai sitä varten perustettu tällainen samantyyppinen työryhmä, sillä IMF, tällähän on nämä kapasiteetit, joita EUlla ei ole ollut, jotta ei puututa meidän suvereniteettiin, kun näitä ehdoksia tehdään ja pannaan täytäntöön näin siinä, jos tietty jäsenvaltio haluaa vielä saada tukea just jatkossakin. No tarkoituksen siis tästä voi lukea ja eri huolenaiheita on. On sitten jäsenvaltioita, jotka ovat vaikeuksissa pääsemään kasvuun, niin kuin tässä lukee. Heitä pyritään auttamaan. Artiklassa kahdeksan on lueteltu eri mahdollisuuksia, jotka olivat hyvin vähän koesiopolitiikkaan perinteisessä mielessä, mutta liittyvät valtionhallintoon ylipäänsä ja sen auttamiseen. No, katson näitä lukuja, 142 miljoonaa neljä vuotta. Pohdinpa vain, paljon kapasiteettia sillä voidaan sitten antaa tarjolle. Vuosittain se olisi noin 35 miljoonaa. Otetaanko asiantuntijakulut sitten, sanotaan, että ne ovat 100 000, se on alhainen määrä per vuosi. Se olisi 350 asiantuntijaa, jotka saisimme käyttöön per vuosi, jotka antaisivat tukea sitten. Minulle tämä tarkoittaa, että klassiset operatiiviset ohjelmat ja niiden täytäntöönpano eivät tule kyseeseen, sillä niitä on yli 500 tai vähintään 500 jotka jakautuvat eri hankkeisiin. Tässä voisi siis olla kyse vain suurista linjauksista. Ja tällä tavoin sitten tietyt valtiot, jotka vielä ole saavuttaneet uudistusten tietä, niin pääsisivät sitten oikealle polulle. Mutta mietinpä vain, mikä valtio vapaaehtoisesti halutaan tätä käyttää. Ja että no, hallitus sitten myöntää, ettei se pärjää itse, vaan tarvii tukea EU:ta näiden ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Se on minulle tässä jännittävä kysymys, että tuleeko tämä näin toimimaan. Thank you. Interesting question. Kiitos, mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä kysyä hallituksilta. Kiitos. Edustaja Popani Moolis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκης, κύριε Επίτροπε, όπως διαπιστώσατε. Arvoisa komission jäsen, kuten pystyitte havaitsemaan, niin täällä regivalikunnassa on esitetty kritiikkiä ja myöskin erilaisia kysymyksiä eri poliittisten puolueiden taholta. Ja te ette ole antaneet kysymyksiin liittäviä vastauksia. Viime vuosina Euroopan unionissa sosiaalinen ja alueellinen eriarvoisuus on kasvanut ja se tarkoittaa sitä, että kohesio politiikalla ei ole saatu muutoksia tässä aikaiseksi liittyen köyhyyteen ja työttömyyteen. Eli epätasa-arvo vain kasvaa. Ja meitä huolestuttaa se, että ei pitäisi hukata kohesion rahoja tähän uuteen välineeseen, joka ei saa aikaan sen enempää kuin entisetkään. Ja kysymykseni kuuluukin, että voitteko sitoutua siihen, että näitä varoja ei käytetä kohesion pussista ja heikennetä sen toimintatehoa. Ja sitten Toisinaan olemme esittäneet tämän kysymyksen suoraan ja toisinaan diplomaattisesti. Eli olemmeko nyt tässä nyt tarjoamassa teknistä tukea vai teknistä määräilyä tai tällaista orientaatiota, koska mikä on sitten hyödyllisintä maille, joiden pitäisi parantaa teknistä kapasiteettiaan tai hallinnollista kapasiteettiaan jotta ne voisivat panna näitä ohjelmia täytäntöön. Oletteko huomanneet, mitä tilintarkastustuomion istuin on todennut Kreikan työryhmän suhteen koskien ulkopuolisten asiantuntijoiden tutkimusta, jossa todettiin, että kirjanpito ei ollut ollenkaan asianmukaisella tasolla ja yksityiskohtia ei kerrottu. Ja tilintarkastustuomion istuimen eh, tuomarit eivät ole ollenkaan tyytyväisiä tämän työryhmän toimintaan. Ja tässä mielessä haluaisin esittää kolmannenkin kysymyksen. Mehän puhumme tässä rahamäärästä, joka ei ole mitenkään valtava. Ja kaikki jäsenvaltiot eivät tarvitse tätä teknistä tukea samalla tavalla. Romania ja Bulgaria esimerkiksi tai Kreikka eivät tarvitse samalla tavalla tukea kuin vaikkapa Saksa tai Hollanti. Eli mitä kriteereitä käytätte näiden varojen jakamiseksi? Miten päätätte, että tätä talousta, talo, ä, teknistä tukea tarjotaan ja miten varmistatte, että nämä kriteerit ovat oikeudenmukaiset ja että nämä rahoitukseen liittyvät ehdot täyttyvät myös? rahoitukseen liittyvät ehdot saavat aikaiseksi sen, että kohesiopolitiikka päätyy toisinaan maihin, jotka eivät sitä tarvitse, tai alueisiin, jotka eivät sitä tarvitse, ja vievät rahat niiltä, jotka tarvitsisivat niitä enemmän. Minä haluaisin, että suoritettaisiin tutkimuksia, ja, jotta myöskin alueiden, tutkimus, alueiden komitea antaisi käyttöön suorittamassa tutkimukset, jotka, joihin he ovat perehtyneet. Ja minä kysyn nyt, että olisiko mahdollista oikeastaan näitä panna täytäntöön niin nopeasti kuin on tehty esimerkiksi Saksassa tai Hollannissa, ja komissio itsekin on tätä hieman epäillyt. Ja viitan tässä vielä siihen, mitä kollega tuossa edellä sanoi koskien eurooppalaiseen tukikehykseen Kreikan tuen vastaanottokyky on kysymys, josta haluaisin Dombrovskilta kommentin. Ensinnäkin jäsenvaltiot pitäisi tai meidän pitäisi varmistaa, että kohesiotuki saapuu sinne, missä sitä tarvitaan, eikä lähetetä ambulanssia sinne, missä si- sillä ei ole tarvetta. Kiitos, se oli viimeinen kysymys nyt komissiossa, niin olkaa hyvä. Okei, okay, uh, eh, honorable... Uh, Kiitos, arvoisat jäsenet. Kiitos kysymyksistänne. Oli kysymys, joka liittyy eri tasoihin. Kansallinen taso, versus alueellinen taso. Ohjelmat ovat saatavilla myös alueellisen tason toimijoille, mutta pyynnön pitää sitten tulla jäsenvaltiolta. Eli käytännössä, jos on pyyntö, sanotaan alueellisille uudistuksille tai jollekin politiikan alalle, joka kuuluu alueen toimivaltaan, niin on myös mahdollista pyytää tätä jäsenvaltion toimesta. Kysyitte 2020 jälkeisestä ajanjaksosta. Tässä vaiheessa komissio ei ole valmistellut mitään erityisiä ehdotuksia tulee ajanjaksolle, joten kysymys lienee ennenaikainen. No varmaankin ehkä voisin ajatella, että tämä jatkuu myös 2020 jälkeen, mutta toivottavasti sitten silloin on jo ensimmäisiä arvioita, kokemuksia tästä ennen kuin laaditaan yksityiskohtaisempia ehdotuksia vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Sitten tuli kysymys tästä rakennusten tukiohjelmasta ja makrotaloudellisista ehdoista. Korostaisin, että tukiohjelma ei tarkoita muutoksia esiriin ja näihin makrotaloudellisiin suhteisiin, joten mikään ei muutu suhteessa näihin makrotaloudellisiin ehtoihin, jotka ovat olleet näiden maiden omissa toimintaohjelmissa. Sitten yhteys maakohtaisen suositusten, teknisen avun ja joustovälisistä yhteyksistä, no jousto, sitä on siinä mielessä, että jäsenvaltiot valitsevat, mitkä osa-alueet, sillä on sellainen, että tarvitsee teknistä apua niihin. Niitä ei ole ennalta määrätty maakohtaisissa suosituksissa jos on siis kiireellisiä tarpeita, jotka ovat prioriteettien, EU-prioriteettien mukaisia, niin sitten on mahdollista myös puuttua niihin tämän ohjelman avulla, jos jäsenvaltio niin päättää tehdä. Tuli myös kysymyksiä, jotka ovat tulkinta kysymys ehkäpä. Viittasin niihin aikaisemmin jo kysymykset, jotka liittyvät se, että politiikkoja sekoitetaan toisilta tai on päällekkäisyyksiä. No, tämä on arviointi kysymystä voidaan kutsua sekoittamiseksi tai synergiaksi, riippuu siitä, miksi asia haluaa kutsua, mutta niin kyllä tiettyjä päällekkäisyyksiä on, tai siis ehdotukset koskettavat useita politiikkoja samanaikaisesti, ja tässä pyritään puuttumaan ongelmia ja tukemaan uudistuksia, ja auttamaan jäsenvaltioita ja tarkastelemaan, miten tukea voidaan kohdistaa eri politiikkoihin, jotta voidaan ratkaista ongelmia. Joku kysyi teknisestä tuesta suhteessa Kreikkaan ja Kreikka-työryhmästä. Mainitsin tämän esimerkin jo aikaisemmalla kierroksella. Esimerkiksi jos ajatellaan EU-tuen vastaanottokykyä, Kreikan osalta, no Kreikka merkittävästi on parantanut EU-tukien vastaanottokykyä ja muita osa-alueita, joissa tällä hetkellä tarjoamme teknistä apua. Sen tekee komissio tarjomalla joko asiantuntijoita tai sitten tukea sata ovat tarjota kansainväliset hallinnot. Tämä saattaa liittyä veronkeruuseen tai julkishallintoon. Tässä siis esimerkkejä siitä, miten voimme tukiohjelman avulla ottaa. Joten monet politiikan alat tulevat kyseeseen – mitä tulee ohjelmointikauteen 2014-2020. Apumme fokus on varojen parempi käyttö ja ex ante ehtojen täytäntöönpano, joten siinä aloja, joilla voidaan päästä eteenpäin käyttämällä EU-varoja. Sitten kysyttiin otsakkeesta viisi komissio arvioi asian niin, ettei voida käyttää otsaketta 5, sillä tukiohjelmalla on operatiivisia luonteenpiirteitä, sillä otetaan rakenneuudistuksissa, sen takia rahoitusta ei saisi ottaa otsakkeesta 5 kuitenkin. Jos ajatellaan henkilöstön hallinnointiohjelmia, niin se saa rahoitusta otsakkeesta 5 osana EUn toimielinten hallinnollista toimintaa Sitten kysyttiin, että mikä tai mitkä jäsenvaltiot halusivat vapaaehtoisesti ottaa tätä apua vastaan. No, tekninen apu, sitähän käytetään jo, sitä tekevät Kreikka ja Kypros. Ehkä siis tällaiset historialliset perustat on jo olemassa, mutta tällä hetkellä keskustelemme monien useiden tai monien muiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tukiohjelmiin. Eli kyllä, on jäsenvaltioita, jotka ovat kiinnostuneet ja halukkaat käyttämään tätä mahdollisuutta. Sitten äh, toisenlainen kysymys, mihin kriteereihin perustuen valittaisiin maat, jotka saavat tukea. No, jos kysyntä ylittää tarjonnan, niin komissio arvioisi tätä eri kriteereiden perusteella, miten kiireellistä tarve on, miten syvällisiä nämä haasteet ovat, joita jäsenvaltio kohtaa, kuinka paljon tukea politiikan alat tarvitsevat. Analysoitaisiin myös taloudelliset ja sosiaaliset indikaattorit, sun muut sitten totta kai arvioimme tilanteen ja autamme jäsenvaltiot, jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat eniten apua. Tuli kysymys myös siitä, että valtiot eivätkö ne menettäisi EU-varoja. No, tein tämän selväksi jo alustuksessani, että ei, tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden kansallisiin osuuksiin, joten ne eivät menetä EU-varoja tämän myötä. Sitten tekninen apu vai poliittinen ohjaus, onko tässä, kumpi tässä on kyseessä, no, sanoisi, että tämä on teknistä apua. Ja joskus se saattaa mennä hyvin syvälliselle tekniselle tasolle. Se on, miten olemme kokeneet tilanteen esimerkiksi Kreikassa. Sitten kysymys, voidaanko valtio itse valita, mitä uudistuksia täällä tuetaan. No, se riippuu demokraattisista valinnoista, on muusta, ja valin, vastaus on kyllä, mutta niin kauan kuin ne eivät ole ristiriidassa EUn politiikkojen ja prioriteettien kanssa, se on selvää. Mutta joustoa on paljon, että mitä uudistuksia tai politiikan aloja jäsenvaltiot ovat, tai siis mille aloille jäsenvaltiot ovat tukea. Kiitos. Thank you. Kiitos komission varapuheenjohtaja Dombrovskis. Tämä oli ensimmäinen kokouksemme tämän asian tiimoilta, ensimmäinen keskustelu. Haluatteko sanoa jotain? Minuutti, pyydän. It was our first exchange of views, exactly. Kyllä tämä oli ensimmäinen ajatusneuvostotilaisuus ja myöskin tässä kutsuttiin komission varapuheenjohtaja kertomaan meille nämä tiedot. Meillä on tiukka aikataulu ja odotamme innolla mietintöämme, joka viedään käännettäväksi heinäkuussa. En oleta, että valmistelijoilla tai en epäile, etteikö valmistelijoilla olisi kohdennettumpia kysymyksiä tulevina päivinä. Voisiko komissio auttaa meitä sitten näiden tietojen toimittamisessa? meille. Että te sanoisi, että tässäpä kaikki, mitä teille kerroin, meidän täytyy mennä syvemmälle tähän teknisen tuen kysymykseen ainakin. Thank you. Mrs. Krell, would you like to... Kiitos, edustaja Krell. Oliko siellä pyyntö vielä? Ei olisin sanonut, että tämä oli ensimmäinen kokous, ensimmäinen keskustelu ja toivon, että saamme tilaisuuden käydä keskustelu vielä jatkossakin. Uh, on uh, this. Puheenjohtaja, komissio on valmiina tarjoamaan lisää tietoa, jota kenties tarvitsette työnne tekemisen kannalta. Mielellämme teemme läheistä yhteistyötä tässä aiheessa. Kiitos. Very much for... Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä valmiudesta No niin, vetäisin nämä lankoja yhteen. Saitte koordinaattoreiden päätökset, jos ne sopivat teille. No, nehän jaettiin. Eilisen päätökset, onko kommentteja? Ei, joten ne on hyväksytty. Onko muita asioita? Ei tänään. Kiitos. Muistuttaisin vielä seuraavat kokoukset keskiviikko 15. kesäkuuta ja torstai 16. kesäkuuta aamulla. Ja haluaisin kiittää tulkkeja avustaan tänään. Kokous päättyy. Kiitos.